yhteiskeskustelun. Starkevitsiuteen mietintö rajat ylittävät maksut yhteisössä ja herra John Poivisin mietintö sähköisen rahan liikkeelle laskijoiden liiketoiminnasta. madame... Puheenvuoron esittelijä Starkevitsiuteelle neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tänään kun EUn talous on kriisissä, on hyvin tärkeää, että saadaan tukea taloudelliselle nousulle. Yksi lähde sille on sisämarkkinoiden laajentaminen. Sisämarkkinat ovat hyvin äh, pirstaloituneet erityisesti rahoituspalveluiden saralla. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on osaltaan myötävaikuttaa tämän ongelman ratkaisemiseen ja sillä pyritään myös luomaan yhteinen eurooppalainen maksuliikennealue, SEPA. Tämä asiakirja on sillä jo oma historiansa, nimittäin euron käyttöönotto ja vaihtokurssien poistaminen. Tämän myötä tuli selväksi, että rahat maksut ja niiden, niistä perittävät maksut ovat hyvin erilaisia verrattuna, hyvin toisenlaisia verrattuna kotimaisiin maksuun. Ja näin ollen hyväksyttiin asetus 2560, joka koski nimenomaan rajat ylittäviä maksuja euromääräisinä joka sitten 31. joulukuuta 2001 tuli voimaan ja siinä luotiin yhtenäiset maksut niin kotimaisiin maksutapahtumiin kuin myös rajat ylittäviinkin maksutapahtumiin. Tämän myötä oli tarkoitus saada aikaan parempaa kilpailua rajat ylittävillä maksumarkkinoilla. Se, että tämä asetus tuli voimaan, tämä johti maksu, äh, näiden maksujen alenemiseen huomattavassa määrin. Muun muassa 100 euron siirto ennen tämän asetuksen äh, voimaantuloa oli 24 euroa ja nykyään se maksaa 2,50 euroa. Ja nykyinen lakiehdotus tähtääkin siihen, että tarkistetaan tätä asetusta 2560. Päätavoite on, että, että sen soveltamisala laajennetaan tai, tai sitä laajennetaan, se laajennettaisiin myös suoraveloitukseen. Ja se tämän asetuksen hyväksymisellä tulee Euroopassa maksumaisema tulee muuttumaan. Siksi onkin kovin tärkeää, että tämä maksumaisema kattaa myös suoraveloitukset. suoraveloituksen. Asetuksessa todetaan, että kun elle, että ellei sopimusta ole rahoituspalveluyrityksen ja maksun suorittajan välillä, niin pitäisi rajat ylittävissä maksuissa pitäisi suoravelotuksen osalta periä 0,08 euron maksu. Maiden pitäisi sitten huolehtia valvonnasta siten, että toimivaltaiset viranomaiset nimetään, jotka sitten keskenään ovat yhteistyössä eri jäsenvaltioissa ja jotka sitten myös, jotka myös määrittelevät adekvaatit kriteerit tälle valvontatoiminnalle. Toinen uutuus tässä asiakirjassa on asteittainen tiettyjen ilmoitusvelvollisuuksien poistaminen pankeissa, yksittäisissä maissa, koska Tämä ilmoitus on tarkoitus korvata toisella menettelyllä. Olen pahoillani siitä, että, että neuvoston kanssa tästä asiasta ei ole päästy vielä sopuun. Ja maksutaseet, tilastolliset ilmoitusvelvollisuudet eivät ole vielä päässeet tämän muutoksen piiriin, koska mitä päivämäärällä on määritelty. Kiitos. Porteur 4 minutes. Uh, this directive responds to the growing importance of electronic Tämä on uh, erittäin tärkeä osa sähköistä rahaa ja sähköistä kauppaa, joka tarvitsee selkeän lainsäädäntöpuitteiston sähköistä rahaa käytetään verkkomaksutileihin, matkapuhelimen ennakkomaksukortteihin ja ladattaviin matkakortteihin. Sähköinen raha ei ole sen erilaisempaa kuin muukaan rahaa. Se vain on näppärä tapa käyttää sitä. Mutta toisella tavalla kuin pankki- ja luottokortit, se toimii tällaisena ennakkomaksettuna välineenä. Ja yleensä sillä maksetaan pieniä summia ongelmia. Ja ne ovat esimerkiksi tällaisia, kuten tele, puhelinkortit. On erityisen tärkeää, että ne, jotka, joilla ei ole tai jotka eivät saa pankkikorttia, niin heille tämä sähköinen raha on tärkeää. Yli kahdeksan vuotta sitten artikkelissa Äh, kirjoitin artikkeli äh, sähköisestä rahasta ja siitä, miten siitä tulee äh, yleinen käyttöväline oli liian optimistinen. Sähköinen raha ei ole käytössä Euroopassa niin suurissa määrin kuin oletettiin, kun 2001 hyväksyttiin ensimmäinen sähköistä rahaa koskeva direktiivi. Todennäköisesti tämä johtui liian korkeasta pääomavaatimuksesta ja muista rajoituksista. Ja säännöt vaihtelevat jäsenvaltioittain hyvin paljon. Esimerkiksi Tsekissä on yli 40 sähköisen rahan yritystä kuin Ranskassa ja Saksassa niitä on 12. Kaksi saksalaista yritystä muuttui, muutti Iso-Britanniaan sen vuoksi, että siellä myös tämän direktiivin alla on helpompi toimia. Kaksi vuotta sitten vain miljardi euroa liikkui sähköisessä, sähköisenä rahana samanaikaisesti kun käteisvarojen määrä oli huomattavasti suurempi. Joten sähköisellä rahalla on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin sitä tulee yleinen käyttöväline tämä uusi direktiivi, nyt sen pitäisi antaa mahdollisuudet uuteen innovaatisiin ja turvallisiin sähköisen rahan toimiin niin, että markkinoille tulisi uusia toimijoita ja että saataisiin aikaan todellista kilpailua eri toimijoiden välillä. Uudet ja pienet operaattorit voivat tulla mukaan markkinoille sen vuoksi, että alkupääoma vaatimukset lasketaan miljoonasta eurosta 125 000 euroon talousasioiden valiokunta olisi halunnut, että tämä olisi vielä alhaisempi. Esimerkiksi kuluttajat, jotka maksavat lippunsa, metrolippunsa sähköisellä rahalla voisivat ostaa aseman kioskista kahvia tai kukkia tai lehtiä. Ja tätä esimerkiksi käytetään jo Hongkongissa suurella menestyksellä. Me olemme kiirehtineet tämän lainsäädännön lävitse niin, että saisimme sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä ennen Eurooppa-vaaleja. Kiitän Ivan Melonia äh, talousasioiden valiokunnan äh, henkilökunnasta ja kiitän myös varjoesittelijöitä, komissiota ja tsekkiä puheenjohtaja maana, varsinkin äh, komission jäsentä myös hänen hyvin positiivisesta osallistumisestaan. Minä uskon, että me olemme tässä päässeet merkittävän askeleen eteenpäin ja kiitän parlamenttia lämpimästi sen tuesta tässä projektissa. Monsieur le commissaire, je vous en prie. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Signora Presidente. Puhemies. Hyvät edustajat, aivan ensiksi haluaisin todeta, että komissio arvostaa sitä, että parlamentti on toiminut näin nopeasti – käsitellessä näitä kahta hyvin tärkeää asiaa. Haluaisin kiittää tässä sekä esittelijöitä että puheenjohtaja Bervans Beres ja hänen panoksensa oli ratkaiseva töiden nopeuttamisessa. Joitakin kuukausia, jotenkin kuukausien päästä jäsenvaltioiden olisi otettava osaksi kansallista lainsäädäntöä maksupalveludirektiivi. Tämä vaikuttaa SEPA-alueen palvelujen kehittämiseen ja näin saadaan täydennettyä yhteistä maksualuetta. Tämän direktiivin kanssa nämä toimet tulevat täydentämään sen oikeudellisen kehyksen, joka tuo selkeyttä, vakautta ja avoimuutta markkinoilla. Viimeisten viikkojen neuvotteluiden kautta olemme hyvin pian päässeet konsensukseen näissä asioissa. Mitä tulee rajat ylittävien maksujen asetuksen. Olen iloinen sanoessani, että komissio on yhtä mieltä näistä kompromissitarkistuksista. Komissio on erityisen iloinen siitä, että alkuperäisen ehdotuksen otettiin artikloja, joissa säädetään monen keskisen pankkien välisten elinten toiminnassa suoravelotusasioissa. Komissio pitää näitä kohtia välttämättömiä, jotta eurooppalaiset pankit mahdollisimman pian ottaisivat käyttöön SEPA-suoravelotuksen maksulaitoksilla annetaan kolme vuotta aikaa ottaa käyttöön automaattiset suoravelotusmenetelmät kilpailusääntöjen mukaisesti. Komissio kompromissihengessä on valmis korvaamaan näiden velvoitteiden ehdottoman velvoitteen lausekkeella, joka olisi uudelleen tarkistelulauseke, niin kuin parlamentti ja neuvosto ehdottavat. Mitä sitten tulee sähköisen rahan direktiiviin? Tämä on erityisen kunnianhimoinen teksti. Se antaa mahdollisuuden luoda hedelmälliset sähköisen rahan markkinat. Tarkoituksena on luoda selkeät ja tasapainoiset oikeudelliset puitteet ja poistaa esteitä ja tehdä sähköisen rahan liikkeelle laskemisesta kiinnostavampaa. Uuden direktiivin kautta olisi tarkoitus edistää kilpailua kaikkien markkinaosapuolten välillä ja taata tasapainoarvoiset toimintaolosuhteet kaikille maksatavoille ja, ja samalla suojella kuluttajia. Kompromissi, johon on päätetty, on erittäin hieno. Siinä suojataan alkuperäisiä tavoitteita. Me otetaan huomioon myös täysin oikeutetut huolet, joita menettelyn vaiheessa on tuotu esille. Siksi tuemme täysin tätä ehdotusta. Kiitoksia. Euh, euh, Oikeudellisten asioiden valiokunnan nimissä edustaja Sakalas kaksi minuuttia. Madame Kiitos puhemies. Äh, jurivaliokunta tukee tätä ehdotusta asetukseksi, äh, joka koskee räätylittäviä maksuja yhteisössä. Komissio tähtää seuraavan ensinnäkin, että korvataan vanha asetus, jonka mukaan voitaisiin sopeutua markkinoiden vaatimuksiin toiseksi, että voidaan parantaa kuluttajien suojaa ja antaa kunnolliset oikeudelliset kehykset nyky, nykyaikaisen maksujärjestelmän kehittämiseksi EU-ssa ja kolmanneksi, että päästäisiin siihen maksupalvelumarkkinoihin Euroopassa. Juuri valiokunta oli, toimitti oman kannanottonsa Ekon valiokunnalle tässä lausunnossa painotettiin sitä, että jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia instituutioita toimivaan toimivaltaisilla viranomaisilla, jotka osallistuvat näihin menettelyihin, jotka koskevat rajat ylittäviä maksupalveluja. Onkin tärkeää soveltaa ja parantaa nykyisiä toimia, jotta voitaisiin tehokkaasti hoitaa myös mahdollisia moitteita ja kanteluita. On tärkeää muistaa, että suhteellisuus ja lähesperiaate ovat keskeisiä periaatteita, kun ajatellaan rajat ylittäviä maksuja ja tässä tukeudun 95 artiklan yksi kappaleeseen. Sotilasliitot maksut euromääräisinä vaativat unionin tasoista lähestymistapaa ja periaatteiden täytyy olla kaik- samat kaikissa maissa, jotta päästäisiin oikeudelliseen varmuuteen ja oikeudenmukaisiin tilanteen näillä maksumarkkinoilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Monsieur, les orateurs au nom des groupes. Seuraavaksi ryhmien nimissä EPP, ED, ryhmän nimissä Garcia Marga ja Marfin kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin käsitellä ainoastaan rajat ylittäviä maksuja ja näin ollen edustaja Starkevitsiltin mietintöä. Kuten hän selitti, erittäin hienosti asetus vastaa niitä tarpeita, jotka on havaittu sen jälkeen, kun eurotettiin käyttöön niin, siinä on aika selkeä periaate esiteltynä. Palvelumaksujen on oltava samoja kansallisissa maksuissa kuin ne myös euroalueen maksuissa näillä sisämarkkinoilla asetuksesta on tullut nyt yhteisen euromaksualueen pohja, niin kuin tässä mainittiin ajan kuluessa. Asetus on vanhentunut ja sitä on pitänyt tarkistaa, jotta se voidaan sopeuttaa rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja maksupalveludirektiiviin. Komissio oli kolme tavoitetta. Ensinnäkin tarkoituksena että valiokunnalla oli tarkoituksena ottaa suoravedotus mukaan ensinnäkin ja toisekseen hyväksyä menettelyjä ongelmien tuomioistuinten ulkopuolisia oikeussuoja elimiä varten ja edelleen poistaa nämä tilasto velvoitteet maksutasetta koskien kolme merkittävää muutosta tehtiin. Ensinnäkin selkeytettiin oikeudellista perustaa, jotka on vahvistettu asetuksessa. Sitten on annettu varoitus jäsenvaltiolle niin, että jäsenvaltiot soveltaisivat asetusta paremmin kuin aikaisemmin. Edelleen vedottiin jäsenvaltioiden koordinaation. Minä olin erityisen huolissani näistä maksuttaa se tietojen tilastoista. Se on ratkaistu toimielinten välisissä neuvotteluissa ja olin eri, täysin tyytyväinen saavutettuun sopimukseen. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattinen minuuttia. Madame la présidente, je voudrais me prononcer sur le rapport de... Kiitoksia. Haluaisin äh, käsitellä päivisin mietintöä sähköisestä rahasta. Ensinnäkin, jos pohditaan sitä, miksi sähköinen raha ei ole täällä yhtä kehittynyttä kuin Hongkongissa, niin syy on varmaankin siinä, että Euroopan kansalaiset ovat tottuneet käyttämään pankkikorttiaan helposti. Euroopan parlamentin huolet ovat olleet monenlaisia tässä asiassa. Valvontaongelmat ovat kaikkien huulilla. Emme halunneet, että ainoastaan sähköisen rahan lobien painostuksesta purkaisimme niiden valvonnan sääntelyä. Euroopan parlamentti oli huolissaan paljon siitä, että sähköisen rahan liikkeelle laski joita voitaisiin todella valvoa ja uskon, että täs, tällä alalla saimme tiettyjä takkeita, olen siitä iloinen. Edelleen halusimme, että kansalaisten edut otetaan huomioon ja sähköisen rahan käyttäjien edut otetaan huomioon, erityisesti silloin, kun he haluavat keskeyttää sopimuksensa niin, että, että sähköisen rahan liikkeelle laskeet eivät pakota kuluttajia käyttämään liiallis, äh, maksamaan liiallisia ma- sakkoja ja kuluja. Siksi hyväksymme tämän mietinnön ja toivomme, että tämä helpottaa sähköisen rahan käyttöä ja toivomme, että kuitenkaan ei mennä liian pitkälle esimerkiksi valvontamekanismien osalta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Seuraavana ALDE-ryhmästä Rova Baeva, kaksi minuuttia. Madame la présidente предложението за регламент на европейския парламент и на съвета трансграничните плащания в рамките на общността. Tämä ehdotettu asetus rajattelikästä maksuista yhteisöissä tähtää siihen, että korvataan nykyinen asetus liittyy integroidun maksumarkkinoiden luomiseen. Ehdotus tähtää parempaan kuluttajien oikeuksien suojaamiseen ja myös taakan vähentämiseen. Viisi artikla tässä ja artikla 12, tämä niin sanottu tarkastuslauseke, tähtäävät, siinä on tähdätään kompromisseihin, tämähän nähdään Starkvitsyytten mietinnössä nykyinen globaali finanssikriisi kiinnittää huomioita tarpeeseen saada kunnollisia tilastotietoja. Bulgaria kannattaa sitä, että poistetaan nämä tietyt velvoitteet EMI-laitosten tasolta silloin, kun puhutaan kynnyksestä, joka on 50 000 euroa Bulgaria kannattaa sitä, että poistetaan viisi artiklan kaksi kappale, jonka ja liittyy tiedonjakoon ja taas toisaalta tilastotietojen laatuun maksutaseasioissa ja järjestelmää koskee nimenomaan suoria maksuja. Meillä on nyt pieni ongelma. Herra Krasts ei ole paikalla. Herra Lundgren ei myöskään ole paikalla. Eikä herra Goseskaan ole paikalla. Ei yhtään puheenvuoropyyntöä ilman puhujalistaa, joten hyvä komission jäsen, olkaapa hyvä vain. Grazie, herra presidente. Ancora una volta io desidero... Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran haluaisin todeta, että arvostan suuresti sitä tapaa, jolla Euroopan parlamentti on käsitellyt näitä kahta asiaa. Se merkitsee, että tämä uusi asetus ja rajat maksuista astuu voimaan, kuten oli tarkoituskin ensimmäinen marraskuuta tänä vuonna, ja sähköisen rahan direktiivissä näin toisen mahdollisuuden kehittyä maksupalveludirektiivin kanssa nämä asiakirjat luovat uuden aikaisen ja kokonaisvaltaisen oikeusvalta, oikeuskehyksen maksuja varten ja tasoittaa tietä sillä, sillä että Euroopan euromaksu aluetta kehitetään täysimääräisesti. Se antaa kansalaisille yrityksille hyötyä, kun saadaan aikaan kustannustehokkaat ja laadukkaat maksupalvelut. Komissio kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on tehnyt työtä SEPAn hyväksi. Kiitoksia. Bien, nous avions donc euh, Monsieur Lundgren qui n'était pas là. Herra Lundgren ei ollut täällä äsken, mutta hän on tullut paikalle ja poikkeuksellisesti annan hänelle nyt puheenvuoron, vaikka komission pu- edustaja on jo puhunut. Ette ole paikalla, kun teidän hetkenä oli, mutta saatte nyt puheenvuoron kaksi minuuttia. Kiitos äh, puhemies, tämä oli kovin ystävällistä. Sähköinen raha, sähköinen raha, jota voidaan käyttää rajat ylittävästi, on suuri askel eteenpäin. Ja EUn tehtävä on tällä tavoin parantaa sisämarkkinoita ja edistää sähköisen rahan käyttöä. Haluaisin käyttää tilannetta hyväkseni ja muistuttaa teitä siitä, mistä me nyt puhumme. Kun me otimme käyttöön euron lukuisissa EU-maissa, se tehtiin äh, sen perusteella, että arvioitiin valuuttaunionin äh, arvoa. Sitä kautta laskettiin, että voidaan laskea valuuttavaihtokustannuksia ja muita kustannuksia yhteisellä valuutalla. Ja hinta, jonka me tästä maksoimme, oli se, että me saimme epävakaampia talouksia, oli vaikeampaa ylläpitää tasaista ja korkeaa työllisyyttä ja vaikeaa ylläpitää valtioiden rajoja. Ja me näimme sen nyt erityisen hyvin, kun ne maat, jotka ovat ottaneet käyttöön euron, Irlanti, Espanja, Italia ja Kreikka, ovat menossa päin pöpelikköä. Ja alun perin ajateltiin, että yhteinen valuutta laskee esimerkiksi näitä valuutan vaihtomaksuja ja muita. Mutta sen kautta esimerkiksi uudet maksujärjestelmät ovat olleet aika harvassa. Meillä pitää olla niin tehokkaita maksujärjestelmiä, että niiden kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Ja nyt sitten meillä on myös tämä yhteinen valuutta, josta ei ole mitään muuta iloa kuin, että se aiheuttaa epävakautta Euroopan talouksille. Tämä minä sanoin jo aikaisemmin, te näette sen jälkeenpäin. Kiitokset. Bien, donc nous redonnons la parole à notre rapporteur. Hyvä, seuraavaksi annan puheenvuoron esittelijä Starkivitsiutelle kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin toteaisin, että tämä asetusteksti on kompromissin tulos, joka syntyi pitkien neuvottelujen jälkeen neuvoston parlamentin ja komission kesken. Tulos on kuitenkin näkyvissä ja haluan esittää komissiolle ja kollegoille kiitoksen yhteistyöstä, kuten myös talous- ja rahasiavalikunnan henkilökunnalle, jotka ovat kaikki olleet laatimassa tätä mietintöä ja auttaneet sen lopputuloksen syntymisessä. Ja niin kuin herra Lundgren äsken totesi, että tämä uusi säädös tulee vahvistamaan SEPAa, siis yhtenäistä maksualuetta, koska se mahdollistaa äh, paremmat äh, äh, euro, eurotilitykset. Ja minä, joka olen tullut peräisin euroalueen ulkopuolelta, olen iloinen siitä, että tämä asetus pätee myös silloin, kun euromaat tekevät, äh, tekevät maksujaan omassa, omassa valuutassa, niin kuin meidän valuutassamme Liettuan äh, rahassa. Ja maksut kuitenkin, äh, nämä siirroista perittävät maksut saattavat erota silloin, kun niitä maksetaan euroissa ja kansallisessa valuutassa. Ja yksi ensimmäisiä askeleita euroalueen osalta olisikin, että sovellettaisiin tätä periaatetta, jonka mukaan kansainvälisessä maksuliikenteessä nämä periaatteet ovat samoja myös euroalueen ulkopuolisille maille. Ja tämän säädöksen täytäntöpano mahdollistaa myös pankkisektorin nykyaikaistamisen. Pankkisektorin täytyy kolmen vuoden mittaan laatia uusi maks, järjestelmämalli näin tämän maksujärjestelmän toteuttamiseksi. Tämä on hyvin tärkeää, että me puhumme tänä päivänä kovin paljon innovoinnista, mutta minusta tämä säädös tulee mahdollistamaan tämä innovaatiot. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro on herra Pövisille kaksi minuuttia. Puhemies, jotta jotta voisin rauhoittaa veresiä, niin voin kertoa, että me tässä direktiivissä ja mietinnössä pidimme kiinni siitä, että sähköinen raha ei ole pankkitili. Me olemme avanneet ovea vain hieman. Esimerkiksi alkupääomaa koskevat vaatimukset laskettiin 125 000 ja tämä 2 prosenttia on toimintapääomaa koskeva vaatimus. Me olisimme halunneet senkin pienemmäksi. Ja sama koskee tätä joustavuutta. Ja esimerkiksi vapaammat jäsenvaltiot voivat laskea 1,6, konservatiivisimmat 2,4 prosenttiin. Eh, joten tässä nyt on vain lähinnä tarkoitus saada aikaan yhtäläinen lähtökohta Euroopan unionissa. Ja me olemme myös vaatineet, että sähköisen rahan käyttäjien rahat ovat täysin taatut ja että eh, tässä ollaan mahdollisimman kuluttajaystävällisiä. Liittyen eh, pääoman, alkupääoman vaatumiksiin, niin täytyy olla myös tietyt kansalliset vaatimukset joka tapauksessa tässä mennään varovaisesti eteenpäin. Eihän tämä ole täydellinen kompromissi, on aina kompromissi. Ja ihan varmasti tätä kolme neljä vuoden sisällä täytyy tarkistaa uudelleen, mutta toivon, että siihen mennessä useammat operaattorit olisivat löytäneet tämän toimintaidean. Meillä olisi enemmän kuluttajia, pankeilla olisi uusia ajatuksia ja että myös Euroopan investointi, keskuspankki toteaisi, että tämä on hyvä järjestelmä, jolla ei ole minkäännäköistä riskiä Euroopan taloudelle. Ja että käytettäisiin kaikkia näitä mahdollisuuksia, mitä sähköinen raha tarjoaa. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi käsittelemme herra Schnellhardin mietintöä aiheena muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saativien sivutuotteiden terveyssäännöt. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle neljä minuuttia. puhemies